colleagues, we're going to make a start. Um, okay. me, colleagues, we're going to begin this afternoon with the exchange. Kollegat, aloitamme. Me lähdemme liikkeelle Euroopan neuvoston kyberrikollisuussopimuksesta. Tiedätte, mitä tässä NSA-tutkinnassa tuli esiin näiltä osin uusille jäsenille. Sanoisin, että tämä on kriittinen kysymys joukkoseuranta kysymyksessä ja tämän päivän maaliskuun päätöslauselmassa me painotimme sitä, miten paljon huolta meillä on suhteessa juuri tähän Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevaan yleissopimukseen ja siihen, miten tämä käy yhteen tuoreen työmme kanssa. Tämä on valtavan tärkeä kysymys. Take an interest in this work. Hienoa, jos kiinnostutte tästä työstä, kun tämä liittyy oikeuksiin tällä saralla. Ja tämä on valtavan tärkeää rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Jos tämä on teille uutta, niin pyydän, että todella kiinnostutte tästä aiheesta ja jäsenille, jotka todella olivat tutkinnassa mukana ja tietosuojakysymyksissä, niin tämä on varmasti tärkeä aihe myös. Aion siirtyä esittelemään vieraitamme. Sydämellisesti tervetuloa teille kaikille. Ensin kuulemme Alexander Segeriä, joka on tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen komitean jäsen ja Ciprokin johtaja. Tässä on mielenkiintoista terminologiaa tänään. CPROC siis. Erik Planken toisena puhuja, T CYstä. Voitte selittää nämä kaikki asiat sitten. Itse asiassa toivoisinkin, että selittäisitte joitain näistä lyhenteistä. Alankomaiden sisäministeriöstä Erik Blanken ja sitten Giovanni Botarelli, joka on avustava tietosuojavaltuutettu, Euroopan tietosuojavaltuutettu, ja Wojciech Vierovski, joka on vastuussa tietosuojakysymyksissä – Puolan tietosuojaviranomaisessa ja hän on varapuheenjohtajana artikla 29 työryhmässä. Varmasti olette, tunnette monet tämän tärkeän työryhmän. Toivon, että äänsin nimenne oikein. Näin toivon. Kollegat, te voitte jakaa itse omat alustuksenne. Erik Planken ensin ja sen jälkeen sitten annamme jäsenille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Kiitos. Mr. Chair, ladies and gentlemen, thank you for giving me the word and good afternoon. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitokset, että saan puheenvuoron kun johdan tätä osapuol- osapuolten komiteaa Budapestin yleissopimuksen yhteydessä, jota kutsutaan VCC1. Pyrin kertomaan teillä komiteamme työstä, erityisesti mitä tulee tiet voittojen siirtämisen. Tämä on varsin monimutkainen kysymys ja minun täytyy puhua aika yleisesti, koska aikaa on varsin vähän, jota minulle on myönnetty. Ensin haluan teidän käsittelevän kanssani komitean roolia. Sitä säätelee artikla 46 yleissopimuksessa ja sillä pyritään varmistamaan yleissopimuksen toteutuminen. Meillä on kolme päätehtävää. Ensimmäinen on se, että arvioidaan sopimukseen täytäntöönpanna osapuolten kesken. Esimerkiksi tällä hetkellä arvioimme, missä määrin säädökset koskien keskinäistä avustamista toimivat yleissopimuksessa. Tämä on tällaista kevyttä seurantaa, valvontaa, jota harjoitamme kyselykaavakkeiden ja keskustelujen kautta. Sitten toinen tehtävämme on valmistaa ohjeistusta, miten olemassa olevat sopimussäädökset voidaan täytäntöönpanna tehokkaammin myös, mitä tulee ilmiöihin, joita ei ollut olemassa silloin, kun sopimus solmittiin. Esimerkiksi me olemme hyväksyneet ohjeistus siitä, miten tartutaan äh, erilaisiin pullonkalotilanteisiin, miten tartutaan identiteettivarkauksiin. Tällä hetkellä neuvottelemme ohjeistuksesta artik- kosken artiklaa 40, 32, joka liittyy tiedon äh, saantiin tai pääsyn tietoon. Sitten on näitä lisävälineitä, kuten mahdolliset pöytäkirjat yleissopimuksen ja tässä yhteydessä me tutkimme sitä, missä määrin on mahdollista laatia pöytäkirja tietoon tiedon saannista. E, hyvät naiset ja herrat, ensin haluaisin korostaa, että Budapestin yleissopimus verkkorikollisuudesta on rikosoikeudellinen sopimus. Se on ihan selvä asia, mutta ilmeisesti tämä, tätä ei aina ihan täysin ymmärretä ja pahoittelen tätä seikkaa. Yleissopimus vaatii osapuolia tekemään rikollis, rikoksista tietyt toimet, jotka tehdään tietokoneen välityksellä. Tässä vaaditaan myös sitä, että osapuolet antavat valtuudet rikosoikeudelle saada sähköisessä muodossa todisteita mistä tahansa rikoksesta. Ja kolmanneksi osapuolia valtaan osallistumaan tehokkaasti kansainväliseen yhteistyöhön. On erittäin tärkeää se, että yleissopimuksen sovellusala määritellään 14 artiklassa. Valtuudet, joissa sovitaan, niitä sovelletaan erityisiin tietokonedataan kun on erityisen ja tutkimuksia. Artikla 15 tekee selväksi, että nämä valtuudet alistetaan ihmisoikeuksille ja periaatteille oikeusvaltioperiaatteista, kuten riippumaton oikeudellinen tarkastelu. Ja jotta puhuisin nyt aivan selvästi, kun annamme ohjeistusta ja pohdimme lisää pöytäkirjoja, aikomuksena ei suinkaan ole laajentaa yleissopimuksen sovellusalaa artikla 14 ylitse. Tämä koskee myös tietojen siirtoa, joka on ollut komitean esityslistalla jo monia vuosia. Kyseinen asia, tiedon saanti tietyissä rikosoikeuden tutkimuksessa ja alistettuna turvatakeille ja eri ehdoille. Se on varsin erilaista toimintaa kuin joukkoseuranta tai valvonta tai tietojen sieppaus tai muunlaiset toimet, joita kansalliset tiedustelupalvelut harjoittavat. Ja minun täytyy jälleen kerran antaa vakuuttaa teitä siitä, että ei ole minkäänlaista aikomusta ö, muuttaa, mitä ne lainaan, jos tämä johtuu ö, valvomattomaan lainvalvontatahojen tietokantoihin pääsyyn, niin kuin todettiin tässä raportissa 2014 helmikuusta, tai helmikuussa. Meidän työmme saannista eh, sitä määritellään seuraavalla tavalla data on usein olennaisen tärkeä todistusaineisto rikosoikeudessa toimissa, mutta se on volatiilia tavallaan ja meidän pitää varmistaa viipymättä tämä data. Ja tästä syystä erityiset valtuudet, jotka ovat myös Budapestin yleissopimuksessa mukana, ja tämä liittyy myös rajat ylittävään toimintaan. Tätä voidaan soveltaa vain varsin rajoittuneissa olosuhteissa. Me olemme sitä mieltä, että 32b-artikla ei vielä riitä. Tilanteet 2001 vuodesta lähtien, myös se, miten ihmiset käyttävät informaatioteknologiaa tällä hetkellä, että kaikki tämä on muuttunut valtavasti. Aina on ollut vaikeaa varmistaa sähköistä, todis, sähköistä to, to, todis, tiedotusaineistoa mukaan lukien pilvipalvelut, salausteknologia, näin tehtävät ovat vaikeutuneet huomattavalla tavalla myös oikeuslaitoksen kohdalla. Ja myös tekniset, taloudelliset ja muut syyt, muista syystä data siirtyy ja, se, ja usein on aivan mahdotonta identifioida datan sijoituspaikkaa. Ja mitä silloin pitää tehdä? Et, kenen puoleen oikeusministeriön pitäisi kääntyä, kenen, keneltä pitäisi pyytää keskinäistä oikeusapua, jos rikos on tehty jollain teknologian keinolla. Miten minä voin tietää, missä sovelletaan 32 artiklaa, kenen puoleen pitää kääntyä. Samanaikaisesti verkkorikollisuus kasvaa räjähtävästi. Paljon siitä tapahtuu ei näkyvässä internetissä, jonka tunnemme, vaan syvässä pimeässä netissä, jossa voi ostaa mitä tahansa, hu, tahansa huumeista, lapsien hyväksikäyttömateriaalin asteita voi ostaa, aseita voi ostaa, voimme tilata jopa raiskauksen tai palkkamurhan. Näin viranomaiset pystyvät paljon heikommin suojelemaan ihmisiä rikollisuudelta. Sitten ehkä suurin osa tutkimuksista tai syyttelepanosta on kesken, koska ei ole mahdollista tai se on aivan liian vaikeaa, jotta saadaan käsi tätä dataa ja tämän seurauksena suurin osa verkkorikollisuudesta toteutuu ilman rangaistuksia ja oikeus ei toteudu. Tämä on todella iso riski ihmisoikeuksille ja oikeusvaltioperiaatteille meidän mielestämme, eikä tämä pidä päde vain vähäisempiin rikoksiin, vaan moniin tapauksiin, jotka ovat väkivaltaisia hirvittäviä rikoksia uhrit ja heidän perusoikeutensa eivät saa suojelua ja meidän komiteallemme tämä ei ole hyväksyttävä asiantila. Se, että hyväksytään rikosoikeus, kun puuttuu tietoja, sitäkään ei tietenkään voida hyväksyä monissakaan hallituksissa. Kun puuttuu tehokkaita kansainvälisiä sääntöjä, me näemme, että hallitukset nyt pohtivat tai jo ovat säännelleet kansallisesti yksipuolisesti, jotta saavat oikeuden toimimaan datan saativaatimuksissa. Tämä voi johtaa tällaiseen viidakkomaiseen tilanteeseen, missä on valtavasti yks, yksipuolisia ratkaisuja ja täm, tähän liittyy monenlaisia rajoituksia tietenkin. Kuten sanoin aikaisemmin, Budapestin yleissopimus ja komitea pikemminkin pyrkii tarttumaan näihin haasteisiin erilaisin keinoin. 2011 me päätimme tarkastella mahdollisuutta, äh, joka liittyy lisävaihtoehtoon. Lähetimme sel- ohjeistusta tämänhetkistä artikasta 32b ja esitimme mahdollisen pöytäkirjan 2013 puolivälissä olimme laatineet näitä ohje, ohjeistuksia ja sitten 2013 joulukuussa me keskustelimme näistä ja siltikään emme täysin edistyneet asiassa koska, ja lainaan, koska lisädialogi ja pohdinta oli tarpeen, mitä tulee dat- tietosuojavaltuutettuihin, yksityisen sektorin järjestöihin ja kansalaisyhteiskuntaan, jotta voidaan sovittaa dataan tarvittavat turvatoimet, jotta voidaan suojella yksilöiden oikeuksia ja estää väärinkäytökset. Toiseksi me pohdimme sitä, että vaikkakin yleissopimus on tällainen sopimus rikosoikeudesta, tämä joukko seuranta tai vakoilukonteksti osoitti, että tämä vaikutti kielteisesti neuvotteluihin pöytäkirjasta, siis tämä välikohtaus vaikutti tähän kielteisesti. Tällä hetkellä, niin kuin jo kerroin, olemme arvioimassa keskinäistä oikeudellista avustusta ja kansainvälistä yhteistyötä, ja tämä saattaa johtaa vielä uusiin ehdotuksiin, joita mietitään pöytäkirjan muodossa, jotta voitaisiin olla vuoropuheluyhteydessä meillä oli julkinen kuuleminen kesäkuussa 2013 ja me pidimme täysistunnon ja myös tällaisia seminaareja Octopus-konferenssin yhteydessä 2013. Aikaisemmin tämän vuoden toukokuussa meillä oli kokous, jossa oli 39 artiklan työryhmän mukana koskien tietosuojavaltuutettuja ja neuvoantava komitea tietosuoja yleissopimuksesta 108. Sitten vielä heinäkuussa, kesäkuussa meillä oli kokous lainvalvontatoimista ja datansaannista ja suojelusta. On todisteita siitä, että verkkorikoskomitea, verkkorikoskomitea on toiminut varsin hyvin ja se on osallistunut olemaan yhteistyössä eri osapuolin. Miinuksena on se, että joskus me saamme varsin vahvoja reagointeja sanktioita näistä varhaisista luonnoksista ja kun ajattelen että 32 kohtaa tässä Libenkin mietinnössä, niin se on, se on juuri tämän tyyppinen vahva reaktio. Meidän mielestämme ei ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja, mutta me uskomme, että meidän täytyy säilyttää rakentava keskusteluhenki. Seuraavassa täysistunnossamme joulukuussa pohdimme sitä, miten pitää edetä. Tällä hetkellä vasta pohdimme lisää emme ole tehneet minkäänlaista päätöstä ja me keskustelemme ohjeistuksesta koskien artiklaa 32. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komiteamme pääsihteerille Alexander Seigerille. Uh, thank you, dear chair. Kiitos Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, haluan lisätä kuusi kohtaa ja sitten minulla on muutama kysymys. Ensimmäiseksi haluaisin kiittää Euroopan unionin parlamenttia siitä, että kuuleminen on järjestetty. Meidän täytyy käydä näkemysten vaihtoa useammin, ei ainoastaan Libe-valiokunnan ja kyberrikollisuusvaliokunnan välillä, vaan myöskin Euroopan neuvostossa Viro on koordinaattori internet- ja tietoyhteiskunta-asioissa ja temaattinen koordinaattori on myöskin kiinnostunut rakenteellisemmasta yhteistyöstä libe valiokunnan kanssa. toiseksi me olemme iloisia siitä, että tässä on viitattu Budapestin yleissopimukseen siinä päätöslausumassa, jonka parlamentti hyväksyi vuonna 2013 syyskuussa, ja jossa viitataan kyberstrategiaan ja jossa Euroopan parlamentti toivotti tervetulleeksi Euroopan neuvoston pohdiskelut kyberrikollisuudesta, jotta varmistetaan se, että tässä, tähän liittyvä politiikka on tehokasta. Kolmanneksi kysymys rajat ylittävästä tiedonsaannista on tärkeää. Me tarvitsemme rakentavaa yhteistyötä, jotta me löydämme hyväksyttävät ratkaisut. Absoluuttiset kategoriset kannat ja lausunnot, ne eivät auta ollenkaan. Neljänneksi, Kyberrikollisuus yleissopimuskomitea on ollut hyvin läpinäkyvä neuvotteluissaan ja alusta lähtien se on painottanut sitä, että minkä tahansa ratkaisun täytyy olla yhteensopiva oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kanssa. Ja kuten tässä jo sanottiin, me, meillä on ollut tapaamisia viime vuosina eri sidosryhmien kanssa, työryhmä 29 kautta ja EPDSn kanssa. Me tapaamme joka kolmas kuukausi eri muodostelmissa ja jotkut näistä kohdista, joista neuvotteluissa, kokouksissa keskustellaan, siellä puhutaan kansallisesta turvallisuudesta vastaan äh, rikosoikeus. Budapestin sopimus on äh, rikosoikeudellinen sopimus, jota käytetään tiettyyn tietoon, mutta julkisessa keskustelussa on ollut hämmennystä rikosoikeudellisten asioiden ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvien asioiden välillä. Ja tämä hämmennys vie huomiota siltä, että me tarvitsemme eh, parempaa sääntelyä näissä turvallisuusasioissa. Toinen asia, joka on jäänyt mieleen, on eh, tietosuojapuitteet ja sen soveltaminen. Mitä sääntöjä sovelletaan? Nämä puitekehykset liikkuvat ja meidän täytyy miettiä asioita myöskin maailmanlaajuisesti. Euroopan neuvosto eikä Euroopan unioni, ne eivät kumpikaan ole saarakkeita. 14.49 Budapestin yleissopimuksen sopimusalapuolesta ei ole EUn jäsenvaltioita. Ja meidän mielestämme ei ole ristiriitaa tämän sopimuksen 108 välillä ja Budapestin yleissopimuksen välillä. Molemmat suojelevat yksilöä ja hänen tietosuojaansa. Budapestin sopimuksen tarkoituksena on suojella luottamuksellisuutta ja tietokoneiden integriteettiä. Ja tämä tietenkin on myöskin tietosuojaponnistelujen tavoite. Sitten mitä tulee sovellettavaan lakiin ja suojalausekkeisiin, tämä on kaikista hankalin kohta, mutta perustapauksessa, jossa uhrin asunto etsitään ja on fyysisesti yhdessä paikassa, mutta tieto on ulkomailla, niin miksi sitten hakevan jäsenvaltion lakia ei voitaisi soveltaa? Lisäksi sitten vapaaehtoinen mahdollisuus palveluntarjoajalle tarjota tietoa Suurin osa niistä, jotka tekevät työtä työryhmässä 29, niin niiden työ liittyy tähän palveluntarjoajan oikeuteen vapaaehtoisesti tarjota tietoa. Tämä on ongelmallinen kohta ja artikla 32 siinä sanotaan, että palvelun tarjoajat todennäköisesti eivät vapaaehtoisesti voi luovuttaa käyttäjän tietoa tämän artiklan 32 puitteissa. Mutta me emme kuitenkaan ole varmoja siitä, pitääkö tämä lauseke vielä paikkansa. Onko tilanteita, joissa palvelun tarjoajat voisivat vapaaehtoisesti tarjota tietoa? Eli tästäkin me edelleen keskustelemme komiteassa. Ja sitten yksi kohta, joka myöskin on tullut neuvotteluissa esille, on se, äh, säännelläänkö vai annetaanko olla. Koetammeko luoda hyväksyttävät juridiset puitteet Budapestin yleissopimuksen mukaisesti vai otammeko riskin äh, siitä, että päädymme tilanteeseen, jossa on kaikenlaisia yksipuolisia äh, sopimuksia. Ja tämä on kysymys, joka meidän täytyy itsellemme esittää. Ja sitten kuudes kohta. Tämä neuvottelutilanne on hyvin monimutkainen tilanne. Tietosuojatekstejä ei ole vielä viety päätökseen ei EU-ssa e eikä Euroopan neuvostossa raportti massavalvonnasta ovat herättänyt huolta, mutta ne vaikeuttavat myöskin neuvottelujen eteenpäin viemistä tässä vaiheessa. Tiedon säilyttämislausekkeet ja epävarmuus kansallisella tasolla, ne ovat osoittautuneet viime kuukausina ongelmalliseksi. Rikollisuus lisääntyy massiivisella tavalla ja myöskin ihmisten tietosuojaa rikotaan rikollisten ja myöskin yksityisen sektorin ja hallitusten taholta. Hallitukset ovat tehneet yksipuolisia päätöksiä liittyen tiedonsaantiin rajat ylittävällä tavalla ja myöskin tietyt järjestöt ottavat oikeuden omiin käteensä. Olin pari päivää sitten hyvin rakentavassa kokouksessa, jossa oli paljonkin asian, asiantuntijoita, jotka liittyvät harmaan talouden piilissä ja sitten he sanovat, että eivätkö lainkäyttöviranomaiset saa IP-osoitteita. Me kyllä onnistumme siinä. Ja sitten muutama kysymys valiokunnalle lopuksi. Erityisesti liittyen näihin äh, hyvin vahvoihin lausuntoihin, joita löytyy artiklasta 32, oli erittäin fiksua ryhtyä keskustelemaan artiklasta 32 ja kappaleesta 32. Miten tähän on päädytty? Miksi tätä komiteaa, kyberrikollisuuskomitea ei ole kuultu? Miksi tätä yleissopimuskomiteaa ei kuultu ennen kuin artikla laadittiin? Ja toinen kysymys, miksi estämätön etäpääsy tietoon. Komitea emme ymmärrä oikeastaan, miksi ei voitaisi neuvotella lausekkeita ja rikosoikeudellisia poikkeuksia, jotta kaikelle tälle saataisiin riittävä oikeudellinen pohja. Ja miksi libevaliokunta valiokunta vastustaisi lisäpöytäkirjaa? Ja onko Libe-valiokunta sitä mieltä, että eri osapuolet hankkivat, jatkavat epämuodollisten yksipuolisten ratkaisujen tiellä ja miten Libe-valiokunta tekee, jotta suojellaan kansalaisten tietosuojaa, varsinkin silloin, kun monen, molemminpuolinen tunnustaminen ei ole mahdollista. Kiitos. Kiitos oikein paljon hyvin selkeästä alustuksesta. Kiitos. Nyt herra Buttarelli, voisin kantaa teille puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin todella lämpimästi kiittää teitä ja kollegoitanne siitä, että tietosuojavaltuutettu sai kutsun tänne kuulemistilaisuuteen. Ensimmäistä kertaa voimme nyt olla täällä valiokunnassa vanhaikaisesti järjestettyjen vaalien jälkeen. Puhun ihan lyhyesti. Jäsenille on käytössä sekä alustukseni että tämä PowerPoint-esitykseni miksi olemme täällä ja mitä tietosuojavaltuutettu tekee. Ovatko nämä kalvot nyt käytettävissä? Meille kerrottiin vuoden 2013 puolivälissä tästä aloitteesta, että lähdettäisiin luomaan lisäpöytäkirjaa. Ja siitä lähtien puheenjohtaja keskeyttää. Haluatteko nämä kalvot? Näin hienoa, kiitos voimme siirtyä suoraan toiseen niistä. Yhdessä kollegoiden kanssa työryhmästä 29 me olemme seuranneet hyvin tarkkaan keskusteluita, joita on käyty Strasbourgissa. Lisäpöytäkirjan kautta pyritään siihen, että merkittävästi muutetaan, helpotetaan menettelyitä, joilla lainvalvontaviranomaiset voivat päästä tietoon, joka on toisella läinkäyttöalueella. Useista vaihtoehdoista on keskusteltu, kuten nyt näette tästä alustuksesta. En aio puhua yksityiskohdista, kun 29 työryhmästä kollegani varmasti puhuu näistä joistain. Seuraavassa näette tämän päätöslauselmanne, jonka te hyväksytte maaliskuussa, toitte esiin huolenaiheet, jotka liittyvät tähän aloitteeseen, ja oletan, että tämän päivän tapaaminen on seurantaa tälle päätöslauselmalle, ja siksi on otettava huomioon ne huolet, joita te toitte esiin. Mutta ennen kuin siirrytään yksityiskohtiin, haluaisin yhteenvedon omaisesti esitellä tätä aihetta. Kun ajatellaan nyt muutosta tähän yleissopimukseen, niin on haluttu helpottaa tutkinnan toteuttamista netissä. Ja tämä liittyy ihan oikeutettuihin tavoitteisiin, joilla pyritään ennaltaehkäisemään tai ratkomaan rikoksia, joten yleisesti ottaen tietosuoja yhteisössä ymmärretään kyllä, että on tarpeen parantaa tehokkuutta, jotta lainvalvontaviranomaiset voivat tehdä tehokasta yhteistyötä. Me haluaisimme mielellämme osallistua tähän työhön niin, että voidaan parantaa laivantoviranomaisten välistä yhteistyötä ja luottamusta. Samalla tiedämme, että Budapestin yleissopimus sisältää tietyt takeet siitä, että tutkinta ei saa johtaa suhteettomaan tiedon saamiseen, joten tietyt takeet on otettu käyttöön alun perin, jotta voidaan huolehtia siitä, että lainvalvontaviranomaisten tieto on sellaista, jota on välttämättä saatava. Kaikki vaihtoehdot, joista keskustellaan tällä hetkellä, herättävät mielestämme vielä vakavaa huolta. Toisin sanoen, nyt tarvitaan varovaista lähestymistapaa. Ensinnäkin ajatellen turvallisuutta ja luottamusta ja on otettava huomioon suhteellisuus ja se, tarvitaanko tietoja todella. Nyt Strasbourgissa on keskusteltu selektiivisestä pääsystä, mutta emme pysty ennakoimaan täysin, miten uusi teknologia kehittyy lähitulevaisuudessa. Eli miten riskialtista olisi antaa tällainen etäältä annettava pääsy näihin tietoihin. Tulevaisuudessa on muistettava, että Budapestin yleissopimuksen menettelyt koskevat lähes kaikkea rikollisuutta, ei ainoastaan tietoverkkorikollisuutta. Ja tämä kuva on varmasti erittäin hyödyllinen Liben jäsenille. Tästä näette soveltamisalan. Ensinnäkin hyvin erilaiset rikokset, jotka näkyvät tästä kaavasta, mutta lisäksi kaikkiin rikoksiin, jotka ovat tietokoneavusteisia. Ja lisäksi todisteiden keräämiseen sähköisessä muodossa mistä tahansa rikoksesta. Eli tämä lähtökohta pitäisi pitää mielessä. Joten kyse ei ole ainoastaan siitä, että helpotetaan rajat ylittävää pääsyä EUn lainvalvontaviranomaisten kesken EUssa. Kyse voi olla myös Yhdysvaltain tai muiden, kenen, minkä tahansa valtion viranomaisesta, joka on ratifioinut tämän yleissopimuksen. Eli erittäin usein tietoturva rikkomukset tulevat yksityisten puolelta, sellaisten puolelta, yksiköiden puolelta, joilla on laiton, anteeksi, laillinen pääsy tietoon, mutta he sitten käyttävät tietoa myös laajemmin. Eli pitäisi pohtia sitä, minkälainen pääsy voi olla tällaisen tietoon ilman, että lähdetään nyky yhteistyökanavia käyttämään. Tässä on kyllä huonia, jos ajatellaan, mitkä tiedot ovat de facto käytössä ja minkä perusteella lisäksi mielivaltaisia päätöksiä, jotka eivät ole täysin riippumattoman tahon valvonnan alla. Näin myöskin vaarannettaisiin suhteellisuus ja välttämättömyysperiaatteita. Meistä tuntuu, että nämä riskit ovat vieläkin relevantempia, kun ajatellaan joukkoseuranta yksityisen sektorin tiedon osalta. Kaikki mahdolliset vaikeudet, jotka tulevat esiin, kun käytetään nykyyhteistyön kanavia lainvalvontaviranomaisten kesken, ei voi aihe, oikeuttaa sinänsä meistä sitä, että alennetaan nyt olemassa olevia takeita ja rajoituksia, jotka liittyvät nykytietosuojaan. Eli tällainen tietoon pääsy etäältä on tällainen häirintä. Tässä on kysyttävä, onko avoimuutta, riittävästi suhteellisuutta, ja niin edelleen, kuten sanoin. Joten hyvin tarkkaan pitäisi pohtia sitä, miten paljon riskejä liittyy ehdotettuihin sopimusmuutoksiin. Varmasti lisäharkintaa tarvitaan ennen kuin edetään. Me olemme kiitollisia kaikille sidosryhmille, jotka ovat käyttäneet paljon energiaa tämän vuoropuhelun käymiseen. Mielestämme tämän vuoropuhelun pitäisi jatkua ja tarvitsemme sen pohjalle paljon enemmän tietoa. Ensimmäinen kysymys, joka tulisi nyt esittää, on seuraava. Onko nyt todella pakottavaa tarvetta tehdä muutoksia Budapestin sopimukseen? Ajatellaan tilannetta, että ei tiedetä, missä tieto on. Ja ajatellaan, kuvitellaan, että se on säilytettävissä säilössä jossain sellaisessa maassa, joka ei ole Budapestin sopimuksen sopimusosapuoli. Olisiko tämä nyt varsinainen ongelma, joka voitaisiin ratkaista uusien sääntöjen kautta? Ja toiseksi, onko meillä riittävästi relevanttia tietoa, että nykykäytäntö, joka liittyy rajat ylittävää tiedon saamiseen, artikla 32 siis, pitääkö sitä muuttaa? Tietosuoja ei ole mitenkään kyberrikollisuuden osalta uusi asia. Kun tämä yleissopimus hyväksyttiin, niin tietosuojatakeet olivat mukana silloin jo suhteellisuus- ja välttämättömyysajatukset otettiin silloin jo käyttöön. Ja tämä nähdään artiklasta 14 esimerkiksi, jossa vaaditaan, että lähdetään toimiin yhden tietyn tutkinnan osalta. Ja sen jälkeen artikla 15 jossa sanotaan, että sopimuksen toimivalta ottaa huomioon ka- kansalaisihmisoikeudet ja kansalaisvapaudet ja suhteellisuuden periaate, joten tietosuoja ei ole mitenkään asia, joka huomataan vasta tänään. Kysyisin nyt, te, pyytäisin, te näe tietosuojasääntöjä nyt esteenä, joka haittaisi tehokasta tutkintaa, ennaltaehkäisyä tai syytteeseen asettamista. Ei saisi estää syyttäjän tehokasta toimintaa rikosten vastaisessa taistelussa aivan päinvastoin. Jos ajatellaan, että on olemassa tietty epäily, niin tietoa voidaan silloin käyttää, kunhan kunnioitetaan tiettyjä turvatakeita. En lähde tähän pitkään listaan, joka koskee sitä, mitä vaatimu, mihin vaatimuksiin on vastattava. Ne ovat siellä asiakirjoissanne myös ottaen huomioon laajemmat oikeudelliset puitteet. Olemme sitä mieltä, että tämä juuri on tavoitteena, kun puhutaan vastavuoroisesta oikeusavusta. Ja se olisi varmasti parempi kuin tiedon saaminen suoraan. No mikä tulos voisi olla suositeltava teille kaikille tänä päivänä. Ensinnäkin toivoisin, että saadaan pontta tähän päätöslausumaan, joka hyväksyttiin parlamentissa maaliskuussa tänä vuonna. Senhän jo mainitsinkin. Ja seuraavaksi toivoisin, että otetaan huomioon tietosuojapaketti, uudistus nopeasti ja huolehditaan siitä, ettei tiedonvaihtoon liittyvät sopimukset tule hyväksytyksi ennen tätä, jotta voidaan huolehtia johdonmukaisuudesta tietosuojastandardien kanssa, joita käytetään myös, kun lainvalvontaviranomaiset tietoja käyttävät. Tiedon siirto lainvalvontaviranomaisten kesken EUn jäsenvaltioiden kesken ja sitten siirto kolmansiin maihin, niin tässä haluaisin siteerata neuvoston versiota artiklasta 33 komission direktiiviehdotuksesta, joka liittyy poliisi- ja oikeustyöhön. Tässä on hyvin tiukat ehdot, en nyt mainitse niitä kaikkia yksityiskohtaisesti. Mitä tulee tiedon siirtämiseen yksityiseltä sektorilta lainvalvontaviranomaisille kolmansiin maihin, niin tekstissä, joka on Libe-valiokunnalta, esitetään uutta artiklaa 40 3a yleiseen tietosuoja-asetukseen, jossa sanotaan, että kaikki vaatimukset, takeet on otettava huomioon. Eli suora pääsy estetään, jos ei ole olemassa tietyt tako, takeet, jotka näkyvät tässä kuvassa. Seuraavaksi toivoisin, että voisitte lähteä parantamaan tätä. En, ei se toimi ehkä kaikkialla, mutta vastavuoroisen oikeusavun sopimukset pitää saada toimimaan tehokkaasti. On, saatava, on pidettävä huoli siitä, että niitä ei päästä kiertämään ja ettei pidetä parempana suoraa pääsyä dataan. Puheeni kirjallisessa versiossa on muitakin kommentteja, jotka paremmin selittävät sen, miksi tietosuojaperiaatteet on otettava huomioon, niin siellä on yksityiskohtaisempia kommentteja, jotka liittyvät kaikkien liikennetietoon esimerkiksi ja IP-osoitteisiin. Miksi olemme sitä mieltä, että näitä pitää kunnioittaa kolmansien maiden lainvalvontaviranomaisten puolta? Ja miksi olemme sitä mieltä, että tämä ei välttämättä liity siihen, missä tieto sijaitsee? Löydätte, löydätte kommentit sieltä. Myöskin siitä, miten hyväksyntä annetaan. Siinä on vähän tulkinnanvaraa. Kun tietosuojapuitteista puhutaan, puhutaan siitä henkilöstä, joka on tiedonhaltija. Budapestin yleissopimuksessa on aivan toisenlainen käsitys. Siinä keskitytään siihen tahoon, joka pystyy jakamaan tätä tietoa mutta entä se, ketä tieto koskee? Ja mitä sitten eri rajoitteisiin, periaatteisiin, jotka koskevat esimerkiksi riippumatonta valvontaa? Ja sitten 87.15 suositukset komitealta. Tässä suosittelemme, että kaikki Budapestin yleissopimuksen osapuolet ratifioisivat sopimuksen 108 me olemme sitä mieltä, että nämä ovat yhteensopivia. Kysymys kuuluu kai, miten moni maa on täysin tämän 108 ratifioinut. Luvanlainen puheenjohtaja, ihan yksi lause vain tähän loppuun. Riippumatta nyt siitä, miten hyviä tavoitteita on ollut näiden ehdotusten takana, niin minusta tuntuu, että olemme hyvin kaukana siitä tilanteesta, että meillä olisi käytännön läheinen toimiva ratkaisu käsillä. Ihan riippumatta siitä, mitä tähän mennessä on tehty, niin nyt on riskinä, että eri vaihtoehdot voivat toimia ikään kuin trojalaisena hevosena niin, että voidaan ottaa käyttöön sellaisia toimia, jotka halutaan tietosuoja-asetuksen kautta välttää. Me haluamme mielellämme käydä lisäkeskusteluita, mutta toivomme, että otatte huomioon suosituksemme, jotka annoimme. Kiitos oikein paljon, herra Buttarelli. Sanoisin kollegoille vielä, jotka eivät ole ihan asiantuntijoita tästä tällä alalla, kun viittasitte parlamentin päätöslauselman maaliskuulta ja sitten puhuitte keskeisistä kysymyksistä, asetuksista ja muista tekijöistä. Ja sanoitte, että nämä ovat keskeisimmät kulmakivet tässä, niin kaikki nämä tiedot on jaettu ja erityisesti uusien jäsenten kannattaa tutustua, jotta näette, mitä tässä tapahtuu tämän territoriaalisuusperiaatteen kanssa. Erityisesti jos olette vähän uudempia käsittelemässä nyt näitä aiheita, niin toivon, että tutustutte kaikkeen tähän materiaaliin. Vähän tilanne on tietenkin ihan toinen niiden kollegioiden osalta, jotka tuntevat erittäin hyvin nämä asiat. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Vievierovski, joka tulee artiklan 29 työryhmästä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin kiittää teitä kutsusta ja myöskin mahdollisuudesta esitellä teille artikla 29 työryhmän kannan Budapestin yleisopimuksiin ehdotettuihin muutoksiin. Kuten te olette hyvin tietoisia, työryhmä on se, sehän on kerännyt yhteen kaikki tietosuojaa viranomaiset Euroopan unionin maista, Euroopan unionin jäsenmaista. Se on jo kertonut oman kantansa siitä, miten kolmansien maiden lainvalvontaviranomaiset saavat suoraan tietoa äh, silloin, kun se sijaitsee äh, muilla lainkäyttövalta-alueilla äh, kirjeellänsä 5. joulukuusta 2013 ja myöskin meidän kantamme sai tukea Euroopan neuvoston tietosuojakomitealta ja se lähetti kirjeensä 12. helmikuuta 2014. Käyn nyt, nyt lyhyesti läpi työryhmän kannat. Ne ovat hyvin lähellä sitä, mistä Giovanni Butarellikin tässä puhui ja haluaisin mennä hieman yksityiskohtaisemmin näihin ehdotuksiin. Tarkistusten tarkoituksena on helpottaa tiedonsaantia lainkäyttöviranomaisten keskuudessa, mutta tämä on nyt tehty ilman, että on kiinnitetty riittävää huomiota niihin vaatimuksiin, jotka juontavat juurensa eivät ainoastaan Euroopan unionin tietosuojapuitteisiin, vaan myöskin Euroopan neuvoston tietosuojavaatimuksiin. Niistä on puhuttu jo kyberrikollisuus yleissopimuksen yhteydessä ja sopimuksen 108 yhteydessä. Nehän e- Euroopan neuvosto on hyväksynyt. Kun tehdään muutoksia perusoikeuksiin, yksi niistä on henkilökohtaisten tietojen suoja. Silloin täytyy noudattaa tiettyjä perussääntöjä, aivan erityisesti suhteellisuus ja välttämättömyysperiaatteita. Lisäksi liittyen tietosuojaan, tähän liittyy muitakin vaatimuksia. Niihin kuuluu esimerkiksi kysymys sovellettavasta laista, missä olosuhteissa hyväksyntää voidaan pitää validina, missä olosuhteissa tietoa voidaan siirtää Euroopan unionin ulkopuolelle tai sopimusosapuolten maiden ulkopuolelle, siis niiden maiden ulkopuolelle, jotka ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen. Ja kuten olette hyvin tietoisia, ne maat, jotka ovat ratifioineet sopimuksen kyberrikollisuudesta, ne eivät kaikki välttämättä ole Euroopan neuvoston jäseniä, eivätkä välttämättä haluakaan tulla äh, henkilökohtaisten tietosuojasopimusten äh, jäseniksi. Sitten jos me tarkastelemme näitä ehdotuksia artiklaan 32 Budapestin yleisopimuksessa, sieltä löytyy viisi uutta vaatimusta, jotka mahdollistavat lainkäyttöviranomaisille tiedon saannin. Toinen ja neljäs niistä olettavat, että rajat ylittävä tiedonsaanti voidaan suorittaa ilman hyväksyntää, jos laillisesti on olemassa lailliset valtuudet tai jos se on tehty hyvässä uskossa tai pakottavissa tai muissa vastaavissa olosuhteissa. Nämä kaksi ehdotusta näyttäisivät olevan luonteeltaan samantyyppisiä, mutta niiden suurin puute on selvyyden puute. Nämä, näitä ei ole mainittu sovittu juridisesti sitovissa välineissä, eivätkä ne varmista sitä, että kaikissa maissa tietosuojan perusperiaatteita noudatettaisiin. Se, että ei ole yhtä yhtenäistä määritelmää, se asettaa sääntöjen noudattamisen kyseenalaiseksi. Ja haluaisin lisätä myöskin tiedemiehen kommentin tähän. Olin mukana työryhmässä, äh, kun 2001 sopimus hyväksyttiin. Ongelma kyberrikollisuussopimuksen kohdalla ja sen siirtämisessä kansalliseen lainsäädäntöön liittyi termeihin, joita sopimuksessa käytettiin, koska käännöksissä oli ongelmia ja se johti siihen, että kaikki maat eivät onnistuneet ratifioimaan sopimusta ennen tätä päivää. Näiden mainittujen vaatimusten lisäksi ensimmäinen ehdotus perustuu tai sen oletetaan perustuvan hyväksynnälle. Jos me olemme tietoisia siitä, että samantyyppinen oikeusperusta on tällä hetkellä olemassa, artikla 32b kyberrikollisuusyleissopimuksessa, niin meidän täytyy todeta, että hyväksyntä sen täytyy täyttää monta ehtoa, jotta sitä voidaan pitää validina. Yksi niistä, ja joka on aivan erityisen tärkeä tässä yhteydessä, liittyy siihen, että hyväksyntä täytyy, se täytyy saada vapaaehtoisesti. Eli tämä tarkoittaa sitä, että henkilölle ei voi olla negatiivisia seurauksia siitä, jos hän ei tietoa luovuta tai anna hyväksyntäänsä. Ja tietenkin lainkäyttöviranomaisten keskuudessa tällainen on ongelmallista. Tässä vaiheessa on hyvä myöskin huomata, että että tähän asiaan liittyy myöskin huomattavia väärinymmärryksiä tämän hyväksyntä termin suhteen. Eri delegaatiot, jotka valmistelevat tarkistuksia, ovat sanoneet, että hyväksynnän voisi saada esimerkiksi internetpalvelujen tarjoajilta, mutta tällainen johtopäätös on tietosuojan kannalta hyväksymätön. Toinen ulottuvuus ehdotuksessa on se, että tieto siirrettäisiin ilman rajoituksia äh, jonkun toisen sopimuspuolen ähm, sijoituspaikassa. Tällainen lähestymistapa meidän työryhmämme mukaan äh, silloin kun ei tiedetä millä lainsäädäntö äh, mihin saa lainsäädäntövaltaan data sijoittuu tai jos se liikkuu, niin silloin saattaa syntyä vakavia ongelmia tietosuojasääntöjen rikkomisen suhteen. Neljäs ehdotus herättää samanlaisia huolenaiheita, koska se mahdollistaa haun eh, alkuperäisen tietokoneen sijaan kytketyistä tietokoneista, jos ne ovat samalla alueella ja tuolloin suvereeni lainkäyttövalta saattaa rikkoutua koska silloin ei itse asiassa tiedetä, mitä lakia tulisi soveltaa. Ja se, että koetettaisiin poistaa vaatimus hyväksyntään, silläkin on oma merkityksensä, koska siihen liittyy niin paljon huolenaiheita. Ja sitten viimeinen ehdotus, siinä keskitytään niin kutsuttuun luovutusvaltaan, joka henkilöllä on. Se perustuu olettamukselle, että jos ei tiedetä missä tieto on, niin riittäisi jos paikannettaisiin henkilö, joka jolla on valta luovuttaa tieto, mutta tämä sääntö kuitenkin rikkoo sääntöjä, joilla sovelletaan direktiiviä 94-46 ja se rikkoo myöskin puitesopimusta 2008 977. Niissä puhutaan tiedonhaltijan sijoittautumisesta sen sijaan, että puhuttaisiin datan fyysisestä sijainnista. Eli kuten voimme todeta, vaikka on monenlaisia ehdotuksia, joilla halutaan tämänhetkisiä sääntöjä muuttaa, niin huolenaiheet ovat kuitenkin edelleen samat. Ne liittyvät sovellettavaan lakiin ja sitä myöten siihen, tuleeko tietosuoja olemaan riittävästi suojattua. Meidän täytyy myöskin mainita tässä yhteydessä se, että artikla 21.9 työryhmän jäsenet ovat osallistuneet keskusteluihin kyberrikollisuus yleissopimuskomitean kanssa. Ja vaikka nämä keskustelut auttoivat kaikkia osapuolia ymmärtämään toisiaan, niin meidän valtuuskunnallamme oli sellainen kuva, sellainen vaikutelma, että että vaakakuppi hieman liikaa kallistui nopean tiedonsaannin suuntaan sen sijaan, että olisi haettu oikeanlaista tasapainoa kaikkien vaakakupissa olevien etujen välille. Keskusteluissa eri skenaarioita on analysoitu ja artikla 29 työryhmä tällä hetkellä työstää niitä ja pyrkii antamaan oman inputtinsa, jolla varmistettaisiin se, että tietosuojaa kunnioitetaan. Ja vaikkakin tietystä ulottuvuuksista täytyy vielä keskustella, niin me odotamme, että lopputulos saadaan marraskuussa työryhmästä 29. Ja se on ollut myöskin eräs keskustelun aihe viime viikkoisissa kokouksessamme. Jos me otamme huomioon se, että me haluamme parantaa rajat ylittävää yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten keskuudessa, ja koska se on täysin oikeutettua tällaista vaatia, jos me otamme huomioon sen, että että tietosuojavaatimuksiin voidaan vastata erilaisilla työvälineillä, niin meidän täytyy kuitenkin painottaa sitä, että tiettyjä tietosuojaperussääntöjä ei voida ohittaa. Kun laaditaan juridisia tekstejä, niin täytyy ottaa aina huomioon koko puitekehys, ei ainoastaan Euroopan unionin puitekehys, vaan myöskin Euroopan neuvoston puitekehykset. Sehän on ollut jo voimassa siitä lähtien, kun sopimus hyväksyttiin. Ja tämä on aivan erityisen tärkeää sen takia, että että sopimuksen voi allekirjoittaa sellaisetkin maat, jotka eivät ole allekirjoittaneet eurooppalaista ihmisoikeussopimusta, eivätkä sopimusta 108. Ja tästä syystä on aivan erityisen tärkeää se, että todellakin Budapestin yleissopimuksen tietosuojastandardeja noudatetaan ja haluaisin painottaa sitä, että me tuemme täysimittaisesti sitä, että jos meillä ei Euroopan unionissa ole asianmukaisia puitekehyksiä, niin olisi liian äh, varhaista muuttaa sopimusta sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Ja haluaisin sitten muistuttaa mieliinne muutaman lauseen, jotka kuulin Libe-valiokunnan interparlamentaarissa kokouksessa pari vuotta sitten. Me sanoimme, että lainkäyttöviranomaisten viranomaisdirektiivissä siellä löytyy sine qua non ehtoja, jotka ovat todellisia ennakkoehtoja tietojen vaihdolle lainkäyttöviranomaisten kesken erityisesti eh, big datan aikoina suuret kiitokset huomiostanne. Kiitos oikein paljon teille kaikille. Kiitos, että piditte aikarajoista kiinni. Se on suureksi avuksi. Kollegat, minulla on puhelista tässä. Haluaisin myös sanoa, että tämä kysymys Budapestin yleissopimuksen muuttaminen ei liity ainoastaan maaliskuun päätöslausemaan, joka liittyy joukkovalvontaan. Kollegoille jälleen, jotka käsittelevät eurooppalaista tutkintamääräystä ja niin edelleen. Se liittyy kaikkiin näihin direktiiviin ja rikosoikeudelliseen yhteistyöhön, joten tämä on valtavan suuri aihe. Puhujalista tällä hetkellä Sippel, Inetfeld, Albrecht, Selini. Ennen kuin suljen puhelistaan haluaisin kysyä, haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Edustaja Stevens, onko muita? Jos ei, niin suljen listan. Joten lähdetään liikkeelle Edustaja Sippelistä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän Saksaan. Minun mielestäni kiistatta kriittinen kohta tämän yleissopimuksen muuttamisessa on tämä suora pääsy tietopankkeihin toisessa maassa. Jos ajattelen viimeksi kulunutta viittä vuotta, direktiivejä, kansainvälisiä sopimuksia, niin aina oli kauniita sanoja mukana, että kaikki tietenkin kunnioittavat perusoikeuksia, että tietoja käytetään suhteellisella tapaa, mutta käytännössä on kuitenkin ollut niin valtavan laaja käytön kirjo, ettei voi oikeastaan luottaa mitenkään siihen, mitä tämä tarkoittaa, että pidetään perusoikeuksista kiinni ja toimitaan suhteellisesti. Tämä yleissopimus ei koske ainoastaan eurooppalaisia valtioita, vaan kolmannet maat voivat myös liittyä tähän sopimukseen. Ja tämä on aivan erityisen ongelmallista minun mielestäni, jos ajatellaan, että jo Euroopan unionin sisällä tilannetta katsottaessa selkeästi nähdään, että y- yhtäläisiä standardeja ei ole tietosuojan osalta ja oikeudelliset järjestelmämmekin ovat niin kovin vaihtelevia etten voi luottaa siihen, että samoja standardeja käytetään siinä, mitä tietoja kerätään minkäkin perusteen pohjalta, kuinka kauan niitä pidetään, säilytetään, kenelle niitä annetaan eteenpäin ja myöskin tieto, turva Euroopan unionissa ja vielä enemmän muissa maissa, jotka ovat liittyneet tämän yleissopimuksen on vaihtelevaa kirjavaa, joten pitäisin tätä kyllä vaarallisena ja tähän liittyy ennalta arvaamattomia vaikutuksia. Jos sanotaan, että tässä pyritään nopeampaan rikostutkintaan ja näin kaikki voivat vain nokkia tietoja sieltä eri tietopankeista eri maissa, eikä voida enää valvoa mitenkään, mitä näille tiedoille tapahtuu, mitä vaikutuksia sillä on oikeudellisiin järjestelmiimme minkälaisia todisteita käytetään, minkälaiset todisteet ovat ylipäätään sallittuja missäkin rikosoikeudellisissa menettelyissä. Tällaiset takeet ehkä poistetaan. Eli nyt ajatellaan, että käytetään näitä tietoja, vaikka toisessa maassa ne eivät olisi ollenkaan sallittuja – minä haluaisin nyt sanoa, että sen lisäksi, että toivotaan, että rikostutkinta toimii nopeammin tässä ja tehokkaammin, se ei ole sama asia. Miten voidaan keksiä, että tällainen pääsy pitäisi olla tietoihin palvelemiin muissa valtioissa? Minä olen sitä mieltä, että tämä on sellainen asia, että meidän ei ainakaan pitäisi täällä puolta. Kiitos. Kiitos Birgit. Seuraavana Sofi Netfeldt. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Jaan täysin epäilykset, joita Rouva Sipel esitti, koska suoraan sanottuna kaksi ensimmäistä puhujaa alkanut ottakaa tätä henkilökohtaisesti, mutta siinä mitä te sanotte ei ole mitään uskottavaa se ei ole uskottavaa. Ensinnäkin te olette ristiriidassa keskenään, herra Blanke sanoi, ei, ei, tällaista äh, valvomanta pääsyä ei ole, että ymmärrätte väärin. Sitten herra Seikä sanoi, ei, ei, se on hyvä asia, että pääsee valvomatta tietoihin käsiksi. No kummasta on kyse? Ja vaikka näin ei olisikaan, minä olen ollut parlamentin jäsen viimeisen kymmenen vuonna ajan myös tässä valikunnassa. En edes ala laskea, kuinka usein saamme vakuutuksia oikeudellista suojalausekkeesta. Onko nyt tästä kyse? Miten me voimme luottaa hallituksiin? Te puhuitte hallituksesta, jonka minä ja te tunnemme parhaiten jotka käyttävät kuitenkin tällaisia cowboy-käyttömalleja, ostavat lait, tuota vakoilumateriaalia. Ja nyt sitten pyydätte meitä la- laillistamaan tällaisen toiminnan. Jos ette tarvitse meidän allekirjoitusta, älkää sitten tulko tänne. Jos hallitukset voivat mukamas vapaasti murtautua tietokoneisiimme, niin älkää tulko sitten tänne pyytämään allekirjoituksia, että voidaan laillistaa tällainen toiminta. Miten me nyt tässä voidaan, voimme luottaa hallituksen? Esimerkiksi Britit. Britannian salainen palvelu ei edes kiellä sitä, että ne aktivoivat ne webbikameroita ja murtautuvat koteihimme etänä. Ja te pyydätte meiltä sitten tällaiselle toiminnalle allekirjoitusta ja hyväksyntää. No, jos te olette vakavissanne oikeudellisista takeista, hyvät herrat, menkää sitten kansallisten hallitusten luo ja pyytäkää niitä nopeuttamaan tietosuojapaketin hyväksyntää hyväksytössä muodossa ja nopeuttaa sitä. Sitten voimme alkaa keskustelun. Ja tämä on ainoa asia, jonka minä voin hyväksyä ja alan muuttua todella kyyniseksi. En aio ottaa minkäänlaista vastuusta tällaisesta laittomuuksien laillistamisesta. Siinä kaikki, mitä minulla oli sanottavaa. Um, next is... Selvä, kiitos. Seuraavana Jan. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat verkkorikosen vastaisessa toiminnassa. Sitä on käsitelty paljon, tehty paljon työtä täällä parlamentissa. Olemme työstäneet tämän direktiivin, kyberturvallisuusdirektiivin vasta hiljattain me hyväksymme eurooppalaisen tutkimusmääräyksen, joka on vain sellainen vallankumous siinä, miten EUn sisällä tehdään yhteistyötä ja vaihdetaan tietoa lainvalvontatarkoituksessa, mutta eh, erittäin korkeat standardit, joiden puolesta meidän piti taistellakin hallitustamme kanssa, jotta saimme tämän sille tasolle, että tämä on tällainen luottamuksellinen laillinen ympäristö toimia. Ja tässä minun täytyy sanoa, että tämän ehdotuksen laillisuus voidaan todella kyseenalaistaa. Ensimmäinen kysymys, joka pitää esittää, ja tässä jo ehdottaisin sitä, että meidän pitää lopettaa mikä tahansa, mikä tahansa uudet keskustelut jäsenvaltioiden tai komission kanssa, jos tätä ei selvitetä. Nimittäin EU-jäsenvaltioiden kohdalla en uskalla, että ne voivat allekirjoittaa tällaista sopimusta tai edes neuvotella tällaisista sopimuksista. Ei sillä ole oikeusta perustaa, koska me tulee kyberrikollisuuden ja tietosuojaan ja tietovarmuuteen. EU on käyttänyt sen toimivaltuutensa jo, joten en usko, että on oikeusta perustaa sille, että jäsenvaltiot voisivat toimia Euroopan neuvoston yhteydessä neuvotellakseen tästä. Tämä pitäisi selventää ja sitten me tarvitsemme vielä juurisen yksikön mielipiteen tästä asiasta. Toinen asia hiljattain myös huhtikuussa tuli tuomioistuimesta päätös, EU-tuomioistuimesta, ja se koski tiettyä tiedon säilyttämistä televiestinnän yhteydessä ja niin kuin te varmastikin tiedätte tuomioistuin viittasidektiivin direktiivin 2006-64 koskien tällaista kattavasta tietojen säilyttämisestä. Ja sitten tuli vielä eh, tietoja alueellisuudesta, ja tämä selvästi koskee EU- sen jäsenvaltioita. Tässähän selvästi rikotaan kun siirretään tietoja EU-sta ulkopuolelle ja rikotaan myös perusoikeuskirjaa vastaan ja Euroopan kansalaisten perusoikeuksia vastaan artiklan 8 mukaisesti ja artiklan 7 mukaisesti koskee yksityisyyttä ja perhe-elämää. Se toinen seikka. Tässä seurattiin myös käsitettä, joka oli suurin piirtein Saksan perustuslaillisen tuomioistuimen keksimä koskien IT-järjestelmien eheyttä tai koskemattomuutta ja luottamuksellisuutta. Se vapaa pääsy tavallaan IT-järjestelmiin olisi selmä rikkomus koskien tätä perusoikeutta ja ilman sitä, että on erittäin korkeat harmonisoidut standardit käytössä jäsenvaltioiden kesken tällaisen yleissopimuksen kohdalla, niin en näe tällaisen toteutuvan. Ja sitä paitsi en näe tätä automaattisesti silloinkaan, koska sehän tuomioistuinhan on rajoittanut tätä. Tässä on tällainen ydin yksityisiä asioita. Ei voida murtautua mihin tahansa järjestelmään, kun saattaa olla, että minun päiväkirjan löytyy täältä. Se on perusihmisoikeus ja se on kirjattu ylös kaikkein korkeimpiin päätöksiin EU-se ja jäsenvaltioissa ja myös eu tuomioistuimen päätöksissä, joten uskon, että meidän täytyy tehdä tämä asia ensin selväksi. Ja sitten te sanoitte, että tietosuojasäätöjä ei ole kyllähän tietosuojasäännöt on olemassa. Tämä on direktiivi vuodelta 1995, teidän pitäisi tämä tietää. Ja meidän tietosuoja-asiantuntijamme kertoivatkin, mitkä ovat näitä ongelmallisia kysymyksiä tähän liittyen. Ja tämän takia myös ihan sen näkemyksenä, että mitä tulee itse sisältökysymykseen, mikään EU-jäsenvaltio ei pysty allekirjoittamaan tällaista sopimusta. Tällainen pöytäkirja tai muotoilu, jota te ehdotatte, olisi selvässä äh, selvästi rikkoi sitä, miten sovelletaan perusoikeuskirjan artiklaa 8 Luxemburgin tuomioistuimen mukaisesti ja myös kansa, kansallisten perustuslakien mukaisesti. Sitten vielä lopuksi en usko, että on... Siis, tai siis mehän puhuimme keskinäistä tunnustamista sen suhteen, miten edistetään yhteistyötä ja me opimme tästä prosessista kun tuli esimerkiksi tämä pidätysmääräys. Me todella opimme kantapään kautta, että ei ole hyvä korvata, korjata, jurista aukkoa turvallisuuskysymyksellä. Ja sitten tulee perusoikeuksia tällainen juridinen aukko. Nämä molemmat ongelmat pitää ratkaista samanaikaisesti, mitään muuta keinoa ei ole, joten en usko, että on kovinkaan viisasta yrittää vain täyttää näitä porsaan reikiä ilman, että että syntyy myös harmonisointia sääntöjen suhteen ja ilman, että kaikki kyberrikollisuuden yleissopimuksen osapuolet ovat mukana ja oletan, että tarvittaisiin yhteisiä standardeja. Viimeiset vuodet ovat tämän selvästi osoittaneet ja kansalaiset eivät luota siihen, että näin tapahtuu vain juridisten tekstien takia, joita tällä hetkellä on. Ja lopuksi meidän kantamme, mitä, mitä tulee tähän raporttiin joukko seurannasta tai valvonnasta, Tiesi kyllä tämän tekstin, ole, tekstin olemassa olevan ja me pohdimme sitä, miten voitaisiin uudelleen synnyttää luottamusta yhteistyöhömme ja myös miten voidaan taistella räätyltävää rikollisuutta vastaan. Tätä luottamusta ei voida saada aikaan vain yksipuolisella keskinäisellä tunnustamisen lähestymistavalla, vaan sen sijaan tarvitsemme parempaa lainvalvontaa täytäntöönpano olemassa meidän sääntöjen kohdan, niin kuin tämä yleisopimus, joka meillä jo on, ja uskon, että on aika paljonkin tilaa parantamiselle ja voitaisiin varmistaa paremmat turvatakeet ennen kuin puhutaan yleissopimuksen osapuolista, jotka allekirjoitusta on yleissopimuksen niin edes halua puhua mistään lisäyhteistyöstä. Tämä yleissopimushan on kaiken yhteistyön minimi tässä. Kiitos. Thank you, Jan. I'm not... Kiitos, Jan. Minä haluan kyllä olla tasapuolinen puheenjohtaja. Kyllä minä mainitsin eurooppalaisen tutkintamääräyksen. Kyllä minä mainitsin siis tasa vertaisena myös eurooppalaisen tutkintamääräyksen. En ehkä yhtä innokkaasti kuin sinä, mutta tällä tavalla vastavuoroista tunnustamista ja poliittista luottamusta pyrittiin lisäämään kautta puolueryhmiin, jotta saadaan korrektit standardit. Erityisesti jälleen uusille jäsenille, että ymmärrätte, mitä tapahtuu. Se, että luodaan jotain kautta puoluelinjojen, on meille hyvin arvokasta. Ja Tämä oli kyllä loistava puheenvuoro tähän aiheeseen Budapestin sopimukseen liittyen, jos olitte tänään kommentoin. Seuraavana edustaja Mussolini. Grazie presidente. Finalmente. Kiitos puheenjohtaja. Juuri minua ennen puhunut puhuja mainitsi sen avaintekijän, josta emme ole paljoakaan tähän mennessä kuulleet näissä alustuspuheenvuoroissa ja esityksissä. Toisin sanoen meillä on kaksi oikeutta, jotka ovat ristiriidassa keskenään yhtäältä tiedon saanti ja toisaalta tietosuoja. Tässä me puhumme kyberrikollisuudesta. Ja me olemme tarkastelleet tätä Italiassa ja tämä on hyvin epämääräistä maaperää. Tärkeintä tässä on se, että Euroopan kansalaiset, ja tässä vaiheessa puhun ainoastaan Euroopan kansalaisista, vaikka tämä ei territoriaalisesti rajoitukaan tämä asia, mutta eurooppalaiset kansalaiset, heillä ei sopimuksista ja pöytäkirjoista huolimatta ole mahdollisuutta luoda kokonaiskuvaa tilanteesta. ei ole minkäänlaista läpinäkyvää järjestelmää, jos he haluavat tehdä ilmoituksen rikoksesta, jonka uhriksi ovat joutuneet. Miten kansalaisten tulisi tässä tilanteessa toimia? Minun mielestäni meillä täytyisi olla jonkinlainen nettisivusto, jossa kansalainen voisi klikata nappulaa ja sitä kautta saada suoran yhteyden esimerkiksi Italian poliisiviranomaisiin. Miten tämä sitten käytännössä hoidettaisiin ja miten muut jäsenvaltiot suhtautuisivat tähän? Tämä on hyvin monimutkainen kuvio. Olen tarkastellut tätä asiaa enkä ole kuullut toistaiseksi mitään, ehkä sen takia, että olen tässä valiokunnassa uusi jäsen, mutta näyttäisi siltä, että ei ole mitään vaihtoehtoja, joita voisimme tarjota kansalaisille, nuorille, teineille, jotka alkavat tänä päivänä hyvin nuorina käyttämään tietokoneita. Ei ole mitään mahdollisuutta, millä he voisivat tuoda julki ongelmia. Miten heidän tulisi tässä hoitaa? Miten he, kenen, kehen puoleen he kääntyvät? Kuka on yhteyshenkilö? me emme voi ryhtyä puhumaan heille Budapestin yleissopimuksesta. He tarvitsevat jonkinlaista yksinkertaista järjestelmää. And finally, Mrs. Stevens. Kiitos. Lopuksi edustaja Stevens ja sitten vieraamme. Dank Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä hyvin tarkkaan myös kuuntelin kaikkia kollegoita. Tämä aihe on minulle hiukan uusi, joten olen varovainen tässä, mutta ongelmallista on se, että löydetäänkö tasapaino yksityisyyden tietosuojan osalta ja toisaalta on huolehdittava siitä, että saadaan riittävästi oikeuksia viranomaisille löytää tietoa, jotta voidaan välttää rikoksia. Tässä on hankalana kohtana se, että vaikka tiedetään, että viime vuosina on ollut sellaisia skandaaleja, joissa salaiset palvelut EUn kumppanimaista ovat olleet mukana, ajattelen Yhdysvaltojen yhdistynyttä kuningaskuntaa, niin onhan se outo tilanne, jos tiedetään, että nämä maat juuri ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen ja että he toimivat ihan laillisesti. Tähän liittyy siis paljon kysymyksiä. Meidän pitää nyt olla hyvin, hyvin tarkkana ja varovaisia. Jos katson aikaisempia aikoja. Silloin puhuttiin kirjasalaisuudesta ja se oli absoluuttinen. Nyt elämme modernimpaa aikaa ja yksityisyyden suoja. Onko se nyt yhtä tarkkaan suojeltu kuin kirjasalaisuus? Ei meidän pitää kehittyä kyllä aikojen kanssa, mutta yksityisyyden suoja on kuitenkin aivan keskeinen kysymys. Ja aivan varmasti, jos näkyy jonkinlaisia rikoksiin viittaavia tekijöitä, niin pitää olla suhteellisuutta ja se jää puuttumaan tästä. Jos katsotaan sellaisia maita, jotka ovat kyllä allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen, mutta eivät ole ratifioineet. Näitä maita on vielä 11. Vuoden 2001 yleissopimus, se on melko vanha nyt, eikä ole vielä ratifioitu, niin nyt voitaisiin ehkä jonkinlaista viestiä antaa nyt näihin maihin. Pitää katsoa myös, mitä Venäjällä tapahtuu. Venäjä on Euroopan neuvoston kautta kumppani, mutta ei ole mukana tässä nyt. Se on kuitenkin tärkeä tekijä tällä saralla, eikä saa unohtaa tietenkään myöskään Kiinaa. Eli paljon on tässä vielä tehtävää ja toivon, että kaikki maat tekevät yhteistyötä, jotta voidaan suojella – kansalaisten yksityisyyttä ja tietoja. Kiitos. Thank you very much. Um, Kiitos paljon. Nyt annan paneelin jäsenille mahdollisuuden vastata. Teille osoitettiin paljon kysymyksiä. Toivon kuitenkin, että voitte puhua melko lyhyesti, ehkä kolmisen minuuttia per henkilö ja Ehkä voitte ehkä vastata erityisesti kiistanalaisimpiin kysymyksiin tai niihin kysymyksiin, jotka asetettiin teille suoraan. Toivon, että voitte niihin vastata. Ehkä lähdetään liikkeelle samassa järjestyksessä. Olkaa hyvä. Pyydän, ette ylitä kolme minuuttia. Merkensin. Um, Thank you, Mr. Chair, for giving me the floor again. Thank you, members of... Kiitoksia puheenjohtaja, että saan puheenvuoron. Kiitos parlamentin jäsenten kysymyksestä. Huomaan, että täällä vallitsee kyynisyyttä ja e-, epäluottamusta ja myös tällaista vähän hämmennystä tai sekannusta. En nyt ymmärrä ihan teitä, kun puhutte sillä kaukana. Faktoista myös on kyse. Also, I found little facts I must say. Mm, niin. Äh, en nyt löytänyt kovinkaan paljon tosiasioita tai huomannut niitä. En tunne parlamentin sääntöjä, mutta... Siis... No näin ei käy enää. Olkaa hyvä, vastatkaa vain. Uh, to that cynicism, I must say, I can uh, put... Niin, voin kyllä asettua teidän asemaanne, koska paljon on tapahtunut, mutta uh, niin kuin kahdessa ensimmäisessä puheenvuorossa todettiin, meitä on lainattu hiukan väärin ja meitä syytetään asioista, joita on tehty ja joita on tehty tiedustelupalvelujen toimesta. Ja minä taas edustan lainvalvontapuolta, joka toimii eri tavalla, täytyy sanoa. Joten tämän halusin siis myös sanoa. Me vastustamme tuomioita, jonka mukaisesti, että haluamme valvomaton suoran pääsyn tietoihin, ei ole mitään eroja meidän kahden välillä. Me molemmat vastustamme tällaista suojamatonta valvomatta etäpääsyä tietoihin. Rikosoikeudellisessa tutkimuksessa ei ole kysymys tällaisesta suorasta päästöstä, vaan kyse on rikostapauksista, jotka, joita sitoo tietyt olosuhteet ja niitä määrittelee tietty rikollinen toiminta. Mielestäni teimme asiamme kyllä aika selväksi, mutta emme saaneet kovinkaan paljon vastauksia. Minä pohdin, aikooko Libe-valiokunta varmistaa, että kansalaiset voivat suojella oikeuksiaan miten estetään rikosten tapahtuminen, mikä on libevaliokunnan ehdotus, jotta ei päädytä tällaiseen viidakkotilanteeseen, missä monet eri maat pyrkivät sitten etsimään omaa ratkaisuaan tähän ongelmaan. Tässä tällaisia faktuaalisia kysymyksiä tehtiin. Minä olen sitä mieltä, että tietosuoja komitea, Euroopan neuvoston tietosuojakomitea oli aktiivisena mukana, mukana tässä 39 työryhmässä eikä allekirjoittanut tätä, siis laati tämän kirjeen eikä allekirjoittanut sitä. Haluaisin sanoa, että mitä tulee EU-jäseniin, jotka kuuluvat budjetin valtu- yleissopimukseen, kaksi ei ole allekirjoittanut eikä 11 haluaisin myös kertoa teille, että suuri enemmistö EUn jäsenistä, jotka kuuluvat Budapestin yleissopimukseen, ovat myös allekirjoittaneet tämän 108 lain. Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitos. Jos me ja muut mukana olevat ihmiset noudattaisivat tämän aamuisia kommentteja, niin silloin yhteistyötä kriminaaliasioissa ei olisi. Tämän tulee olla selvää. Haluaisin painottaa sitä, että kun me matkustamme ympäri maailmaa ja teemme yhteistyötä maiden kanssa Budapestin yleissopimuksen puitteissa, niin me myöskin teemme yhteistyötä tämän sopimuksen 108 täytäntöönpanossa. Ja on kannustavaa nähdä, että ne, jotka eri puolilla maailmaa työstävät kyberrikollisuussopimuksen, ne samaan aikaan tämän rinnalla työstävät tietosuojalainsäädäntöä. Ja tämä on hyvä asia. Meidän tulisi parantaa vastavuoroista oikeusapua. Jos tarkastelette sitä raporttia, jonka rajat ylittävä työryhmä kyberrikollisuuskomiteasta laati vuonna 2012, ensimmäinen vaihtoehto oli tehdä vastavuoroisesta oikeusadusta avusta tehokkaampaa mietittiin sitä, miten sopimusosapuolet toteuttavat artiklaa 31 ja muita kohtia, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön. Ja sieltä saatiin 230 suositusta, josta tällä hetkellä keskustellaan, ja tämä on hyvin vakavasti otettavaa työtä. Eli meidän ei tulisi unohtaa sitä, että me emme ole Meillä ei ole mielipakkoa tästä rajat ylittävästä asiasta, vaan tässä käsitellään useampia asioita. Sitten estämätön pääsy, rajoittamaton pääsy tietoon. Ehkä tässä ymmärrettiin asia täysin väärin. Minä painotin sitä, että en oikeastaan, miten näillä sopimuksilla tällaista edistettäisiin, koska kukaan ei tällaista halua. Ehkä joku haluaa, mutta me emme ainakaan sitä halua. Hämmennys kansallisen turvallisuuden ja rikosoikeuden välillä on valitettavasti edelleen olemassa ja se oli nähtävissä myöskin täällä kuuluista kommenteista. Se, mitä työryhmän 29 kollega sanoi, se kiehtoi minua. Hän sanoi tietosuojasta sitä, että ei ole väliä sillä, missä tieto on tai missä tiedonhaltija on. Jos tämä sitten asetetaan rikosoikeudellisiin puitteisiin, niin silloin siinä tulee käyttöön tämä luovutusvaltakysymys. Eli jos tieto on minun hallussani tässä huoneessa, niin miksi en sitten soveltaisi tämän maan lainkäyttösääntöjä tiedon saamiseen? Eli tämä on osa ehdotusta. Ja sitten lopuksi, niin ja sitten äh, työryhmän 29 äh, jäsen sanoi, että äh, palveluntarjoajat eivät voi luovuttaa vapaaehtoistietoa ja tämä joulukuun, viime vuoden joulukuun kirjeessä sanottiin, että siinä ei otettu huomioon sitä kirjeluonnosta marraskuulta viime vuodelta ja kirjeessä palattiin aikaisempiin ehdotuksiin. Olisi tärkeää, että ei toistettaisi näitä samoja kantoja, vaan seurattaisiin keskusteluja ja lähdettäisiin mukaan. Ja sitten viimeiseksi haluaisin herra Buttarelliltä kysyä te teitte oikein hyviä ehdotuksia siitä, että meidän täytyy tarkastella koko tätä kokonaisuutta ja löytää suojalausekkeita, mutta miten me voimme identifioida nämä ratkaisut ja suojalausekkeet, jos Libe-valiokunta vastustaa tällaisia sopimusneuvotteluja? Ähm. Kiitos oikein paljon. Seuraavana Ajan työjärjestyspuheenvuoro. Niin, minä haluaisin vain nyt pöytäkirjaan merkittäväksi, että mielestäni on nyt hiukan loukkaavaa, että annetaan ymmärtää, että me emme halua taistella verkkorikollisuutta vastaan. Me olemme tehneet paljon työtä viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana, työstäneet myöskin esimerkiksi Europolin tietoverkkorikollisuus virastoa. Me haluamme ajaa tätä asiaa jatkuvasti ja aina mitä tässä nyt nähdään on se, että tätä työtä ei noudateta, vaan nyt lähdetään, lähtemä, nyt lähdetään uusiin neuvotteluihin tilanteesta, jossa ei löydetä mitään turvatakeita, josta on keskusteltu monessa yhteydessä. Vähän tämä on, erityisesti kun sanotaan, että ei olisi minkäänlaista rikosoikeudellista yhteistyötä, jos seurattaisiin tässä valiokunnan kantaa. Tämä ei pidä ylipäätään paikkaansa, jos on tällainen lähestymistapa, niin se osoittaa, että et ole pätevä puhumaan tästä. Onhan tässä vastavuoroinen oikeusapu, sopimukset siihen liittyen esimerkiksi, ja se tukeutuu kahdenvälisen yhteistyön varaan jäsenvaltioiden väliin. Euroopan unionin työn huomioitava, jos jätetään huomiotta ja kielletään, että tällaista työtä tehdään, niin silloin voi vetää sen johtopäätöksen, että mitään ei tapahdu, mutta se ei vastaa realiteetteja. No tuo ei selvästikään ollut työjärjestyspuheenvuoro, mutta tunnen kuitenkin vähän sympatiaa sitä kohtaan, kun nyt olen valiokunnan puheenjohtaja, että tällä on tehty paljon työtä. Ja herra Planken, te viittasitte vähän viidakon lakiin tässä – Kyllä meilläkin on tehty paljon työtä, joka liittyy valvontaviranomaisten työhön. Me taistelemme rikollisuutta vastaan, kyberrikollisuutta vastaan myös. Eli meillä on tehty paljon työtä. Tässä on paljon oikeuskäytäntöä, joten tuon kohdan haluaisin ehkä oikaistavaksi kuitenkin, vaikka tämä ei työjärjestyspuheenvuoro oikein ollutkaan. Jätän tämän nyt tähän, mutta nyt on vaarana, että lähdetään tässä vuoropuheluun. Tässä on kyse eri painotustavoista ehkä, joten pyytäisin, että kollegat ehkä kuuntelisivat nyt tämän tilaisuuden loppuun. Vaikka kyllä tässä ihan tiukkaakin sananvaihtoa voidaan käydä niille, jotka ovat juuri tulleet paikalle, eivät kaiken tiedä mitä tässä on sanottu ja miksi tässä käydään näin kivasta keskustelua, niin syynä on se, että tämä on kyllä tärkeää. Kaikki muutokset, mahdolliset muutokset, jotka tehdään tähän yleissopimukseen, aiheuttavat ongelmia. Tämä on meille valtavan tärkeä kysymys, joten jos ette ihan tunne tätä kysymystä, niin lukekaa ihmeessä tästä lisää. Sitten herra Potarelli. Kiitos puheenjohtaja. Täysin tuen kaikkea mitä jäsenet ovat täällä tänään sanoneet. Mukaan lukien sen, mitä sanottiin juuri hyvin kiihkeästikin Innetveltin, Sippelin ja Jan Albrechtin puolelta. Joskus pyrin puhumaan vähän ikään kuin kylmähermoisemmin, mutta kyllä kyse on tunteita herättävästä arkaluontoisesta aiheesta – Edustaja Mussolini viittasi hyvin tärkeään kysymykseen, eli uhreihin. Siihen, miten voidaan paremmin raportoida oletetut tai tapahtuneet rikokset. Jos voidaan jotenkin nyt tehdä helpotuksia, niin pitäisi varmasti ottaa huomioon juuri rikosten uhrien näkökannat myös ja asema. Tämän sanottua, niin pitäisin kiinni aikaisemmasta johtopäätöksestäni. Haluan, ettei minua ymmärretä nyt väärin. Kun minä sanon, että asiantuntijoiden välinen vuoropuhelu voisi jatkua, ei se tarkoita sitä, että meillä on nyt terve pohja neuvotteluiden jatkamiselle. Jos ajatellaan asetusluonnosta, direktiiviluonnosta, niin minusta tuntuu, että Euroopan unionin jäsenvaltioilla on nyt suuri ongelma käsillä, kun halutaan keskustella ratkaisuista, kun tässä on kyse kysymyksistä, jotka vallan rikkovat. Esimerkiksi tuo asetusluonnoksen artikla 43a, jossa puhutaan siitä, että saadaan pyyntö toisen maan hallintoviranomaiselta. Ensin pitäisi kertoa tietosuojan valtuutetulle tästä, eli mitään päätöstä toiselta hallintoviranomaiselta, erityisesti kolmannen jäsenvaltion puolelta, ei tulisi toteutettua ennen kuin tehdään tällainen lisätarkastus. Jos katsotaan nyt uudestaan näitä vaihtoehtoja, joista keskustellaan tällä hetkellä, mielestäni meidän olisi ymmärrettävä, että 42b puhuu jo suorasta pääsystä, ja tämä on edelleen riski altista nykykeskustelussa. Eli lainvalvontaviranomainen yhdestä sopimusosapuolesta voi saada pääsyn ilman, että konsultoidaan pyyntöön ollaan yhteydessä niihin viranomaisiin, jotka ovat maassa, johon pyyntö esitetään, vaan on vain olemassa mahdollisuus päästä käsiksi tuohon tietoon, ja se on jo hyvin riskialtis tilanne. Ja sitten, että ratkottaisiin ongelmia, jotka liittyvät siihen, missä tieto on tai todennetaan, kuka on tiedon haltija, niin me olemme täällä keskustelemassa viidestä vaihtoehdosta – Nämä ovat kriittisen tärkeitä. Jos sanotaan, että jätettäisiin pois hyväksyntä ja pitäisi antaa lainvalvonta viranomaisille kolmannessa maissa suora mahdollisuus päästä tietoihin, jätettäisiin tuo hyväksyntä pois samoin kuin territoriaalisuuden periaate. Minusta tuntuu, että kaikki saattaisitte nyt ymmärtää että tämä on ratkaisu, joka ei tule toimimaan. Joten ymmärrän, että kun halutaan helpottaa tutkintaa, niin silloin kysymyksiä tulee esiin, mutta meidän on ajateltava meidän arvojamme. Ne ovat nyt ristiriidassa tämän ehdotuksen kanssa, että tämä luo ongelmia tähän käytävän vuoropuheluun. Kiitos, Herra Butterelli. Ja viimeisenä vieraistamme Vievi Romski. Kolme lyhyttä huomiota. Ensinnäkin on totta, että on väärin ymmärryksiä, kun me puhumme rikosoikeudesta ja kansallista turvallisuudesta samaan aikaan. On nähtävissä, että kaikki kaikki tuleva, tullaan ottamaan mukaan rikosoikeuteen ja meidän täytyy myöskin muistaa se, mitä Giovanni sanoi. Tässä ei ole kysymys ainoastaan kyberrikollisuuden vastaista taistelusta, vaan tässä on kysymys todisteiden hankkimisesta liittyen mihin tahansa rikokseen. Eli tässä on kysymys laajemmastakin asiasta. Mitä lainkäyttöviranomaisiin tulee, meidän on pidettävä mielessämme se, että että heidän toimintaympäristönsä eri maissa on hyvin mielenkiintoinen ja se vaihtelee maasta maahan. Eli live-valiokunnassa teillä on ollut mahdollisuus tutustua tähän eri tutkinnoissa, eli niissäkin maissa, joista me tiedämme, minkälaisia lainkäyttöviranomaisia siellä on, niin me emme kuitenkaan tiedä, kuka niitä valvoo. Meidän on oltava tietoisia siitä, että luettelo maista, jotka ovat kyberrikollisuus yleissopimuksen allekirjoittajamaita, se on paljon laajempi kuin pelkästään Euroopan unioni ja siellä on enemmän Euroopan neuvoston ulkopuolisia maita. Puhumme australialaisesta tietoon pääsystä, amerikkalaisten pääsystä tietoon, Azerbaidsanin pääsystä tietoon, Minun tietojeni mukaan tällä hetkellä neljä Euroopan unionin maata ei ole ratifioinut kyberrikollisuussopimusta, mutta joissakin niistä ratifiointiprosessi on kesken. Artikla 29 työryhmän nimissä haluaisin sanoa, että me tulemme jatkamaan käytännön työtämme Euroopan neuvoston edustajien kanssa, koska käytännönläheiseltä pohjalta me identifioimme niitä ongelmia, jotka ovat viime kuukausina muuttuneet, kun me olemme käyneet läpi Euroopan neuvoston laatimia skenaarioita, joita me työstämme, niin silloin löydetään skenaarioita, jossa internetpalvelun tarjoajien ongelmat tulevat uudelleen esille. Eli ongelma on edelleen olemassa, mutta me olemme avoimia tämän tyyppisen käytännön läheisen yhteistyön suhteen. Mutta kuten sanoin, niin nämä neuvottelut eivät ole suinkaan helppoja. Selvä, kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää kaikista, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Meillä parlamentissa on varmasti nyt painotettu tätä tärkeyttä. Tämä on tärkeä kysymys, tämä vastavuoroinen oikeus, apoterritoriaalisuus, pilvipalvelimen yksityisyyteen liittyvät kysymykset ja niin edelleen. Tämä kaikki varmasti tuli esiin myös joukkoseurantakysymyksessä ja koko digitaaliagenda kysymyksessä ja muuallakin. Me suhtaudumme hyvin vakavasti näihin kysymyksiin, koska niillä on vaikutus meidän perinteisempään työhön. Rikollisuuden vastainen taistelu, yksityisyyden suoja. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikille puhujille sitä, että olitte täällä läsnä. Kiitos oikein paljon.